nyt suosituksen päätökseksi olla vastustamatta delegoitua säädöstä päätöksestä ilmoitettiin eilisessä täysistunnossa suositusta koskevia vastalauseita ei ole esitetty kaksikymmentäneljä tunnin määräajassa ja työjärjestyksen sataviisi artiklan kuusi kohdan mukaisesti suositus katsotaan täten hyväksytyksi ja päätös julkaistaan huomenna torstaina neljätoista huhtikuuta kaksituhatta kuusitoista pidettävän istunnon hyväksytyissä teksteissä. esityslistalla on seuraavana neuvoston ja komission julkilausumat bosniaa ja hertsegovinaa koskevan